Guten Morgen, wir nehmen unsere... Hyvää huomenta. Jatkamme nyt kokoustamme. Seuraava esityslistan kohta. Olkaa hyvä. Niin oliko teillä joku pyyntö? Madam Chair, I find... Puheenjohtaja, minusta eilinen Olafin kykenemättömyys saada tämä esitys vietyä läpi ja ei annettu tarpeeksi aikaa kokonaiselle keskustelulle Olaf-mietintöön. On asia, jota on mahdoton hyväksyä. Puolitoista kuukautta sitten suunnilleen meillä oli puolen päivän keskustelu valvontakomitean esityksestä ja komitean puheenjohtaja ja myös sen jäsenet puhuivat kaikki eilen. Emme saaneet vastausta siksi, että keskeytitte tämän menettelyn ja käytiin läpi keskeisiä kysymyksiä nämä luvut ja faktat, tullaanko ne esittelemään, tai ovatko ne luotettavia tässä Olaf-mietinnössä vai eivät. Sen takia uskon, että pitäisi olla toinen mahdollisuus syksyn alkuun, jotta voimme keskustella lisää Olafin toiminnoista. Ja sen keskustelu tuosta, että tämä on tarvetta käydä säännöllisesti keskusteluja Olafin kanssa, sillä monet aiheet, joita käsiteltiin niihin saatiin selvennystä pääjohtajalta, joten tarvitaan tällaista säännöllistä tietojenvaihtoa Olafin kanssa, sillä mitä kaikkea pitäisi kiinnostaa. Se, että olisi luotettava Olaf, eikä elin, jonka ihmiset olettavat olevan vastuullinen. Ja saman aikaan on tämä epäilyksen verho, että toimiiko se vai ei. Sen takia minusta eilinen hoidettiin hyvin huonosti. Sitä on mahdotonta hyväksyä, että se keskeytettiin näin. Ja, vielen Dank. Kiitos herra Perinski tästä puheenvuorosta. Olisi ollut hienoa, jos olisitte sanoneet tämän eilen, niin silloin olisi voimme vielä tehdä jotain. Tiedättekö, valvontakomitea sai 90 minuuttia ja pääjohtaja sai 90 minuuttia ja mm, mielestäni hän saa loppujen lopuksi 110 minuuttia kaiken kaikkiaan. Keskeytin herra pääjohtajan sen jälkeen, kun hän oli yhteen kysymykseen vastannut yli 15 minuuttia ilman, että vastaus tuli selväksi. Olette ehkä älykkäämpi kuin minä, ehkä ymmärrätte te tämän vastauksen. Eilen me sovimme, että me saamme kirjallisia vastauksia kysymyksiin ja lisäksi me luomme kysy- kyselylomakkeen ja saamme esittää lisäkysymyksiä vuosikertomukseen ja me kerromme teille, mikä, mihin määräaikaan mennessä teidän pitää lähettää kysymyksenne. Ja tietysti me tästä kysely- kysymysluettelosta vielä keskustelemme teidän kanssanne. Haluaisin kuitenkin sanoa, että minua ihmetyttää, miten epätarkkoja vastauksia hän antoi. Ei kyllä kertoa tästä hänelle vielä, mutta kirjallisesti ehkä saamme vielä tarkempia vastauksia. Lähden kyllä siitä. Haluaisin vielä huomauttaa, että viime kerralla pääjohtaja oli viime vuoden syyskuussa täällä No, minusta on, vaikuttaa siltä, että hän ei ole kiinnostunut tulemaan kovin usein valiokuntaan. Ja tietysti meillä tulee vielä uusia keskustelukierroksia ja me aiomme kutsua hänet ja mahdollisesti myös valvontakomitean tälle uudelleen. Ja sitten tulee selväksi, mitä kaikki osapuolet ovat mieltä. Eli ei huolta, teidän pyyntönne vastataan no, vielä kyllä pian. Olisiko vielä eilisestä kokouksesta jotain sanottavaa. Minäkin olisin toivonut, että minun ei olisi tarvinnut keskeyttää. Se olisi ollut todella hienoa, mutta nämä ajat oli kaikille osapuolille ilmoitettu ja sitten meillä oli vielä tämä tutkimuksen esittely. Se aloitettiin 20 minuuttia myöhemmin ja siksi jatkoimme kokousta eilen 10 vaille 7 asti. Kiitos kaikille, jotka olivat siihen asti paikalla. Eli ei huolta, tästä keskustelemme kyllä vielä uudelleenkin. Olisiko muita huomioita? Ei ilmeisesti, joten siirrymme äänestämään Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperusteisia tarkastuksia on tämän mietinnön otsikko. Onko äänestyskortit mukana? Onko joku täällä, jolla ei ole äänestyskorttia? Onko kaikilla äänestyskortti? Nyt haluaisin pyytää, että teemme koeäänestyksen, jotta näemme monella, monellako täällä on äänestyskortti mukana. Karten, 24 korttia ja 22 on painoinappula Petri. Molemmat kollegat ovat siellä näköjään kiireisiä vielä. No, aloitamme. Tarkistus kahdeksan kolmessa osassa. Anteeksi. Niin, eli siis kättä nostamalla tarkistus kahdeksan, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Puolesta, oli siis hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus anteeksi toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, hylätty. Tai tarkistetaan tarkistus 13, tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys on päättynyt. eli hylätty. 16 vastaan, 10 puolesta hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 20, koneäänestys. Koneäänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan 12 puolesta. Onneksi näin oikein. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Toinen osa tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. 21 ensimmäinen osa. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. 23. Pitää tarkistaa sillä en ole varma, oliko tämä hylätty. Koneäänestys päättyy. Kyllä, hylätty 13 vastaan, 12 puolesta. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan, tyhjää. Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan kuitenkin. Tarkistus 28 koneellisesti. Koneäänestys päättyy. Kyllä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, 35 tarvitaan koneellisesti. 35 koneäänestys. Koneäänestys päättyy. Hylätty todellakin. 14 vastaan, 12 puolesta. Hylätty. 35 ja 36 ovat identtisiä. 36 puolesta vastaan tyhjää, samalla enemmistöllä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 39 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. 39 toinen osa. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Yhtä paljon vastaan ja puolesta ääniä. Kolmetoista puolesta, kolmetoista vastaan. Hylätty siis. Kyllä. Hylätty. 13, 13. 40, johon kuuluu suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Ei. Joten tarkistus, mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää Tämä pitää tarkistaa, eli tarkistus 3, johda osan kappale B. Koneäänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Johdantosan kappale. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten maatalousvaliokunnan lausunto, tarkistus 1 on jo katettu, tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 4 on jo katettu, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan pitää katsoa siitä tarkistusta 11, se on hyväksytty, siis kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9, johon kuuluu suullinen tarkistus kollega Kiisekeltä Vastustaako joku tätä sulle tarkistusta? Ei, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 on jo siis katettu, 12 raukeaa, 13 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemäntoista raukeaa 18 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 18 akri. Koneäänestys alkaa.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 Äänestys on päättynyt 23 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijä Sarvamaalle. Ja kiitos myös tästä nopeasta äänestyksestä. Me jatkamme esityslistan käsittelyä seuraavaksi. Seuraava kohta on kohta yhdeksän. Lykätyt vastuuvapausmenettelyt. Kohta yhdeksän Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti Budapestista. Ja kollega Czarnecki on esittelijä. Hän saa heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, congratulations for Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muuten onnitella tässä yhteydessä esittelijämme. Tästä EIT-stä, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista. Tässä virastojen budjetin täytäntöönpanossa muutamia vaikeuksia oli. Tässä oli yli 2 prosentin virhetaso ja ongelmia ex ante ex poste tarkistuksissa ja säännönvastaisuuksia julkisissa hankintamenettelyissä. Tämän jälkeen parlamentti päätti, että lykätään EITn vastuuvapautta huhtikuussa. Virastolla oli henkilöstöpolitiikassa ongelmia ja edunsaajien vastaanottovaikeuksia myös ja täytäntöpäivän vaikeuksia sisäisissä tarkastelu suositusten täytäntöpanossa. Tämän lykkäyksen jälkeen IT e toimitti meille yksityiskohtaisen kertomuksen toimista, joihin oli ryhdytty, jotta näihin ongelmiin olisi voitu vastata. Olen arvioinut näitä toimia mietinnössäni. Virasto paransi ohjeitaan, joita annettiin sertifioidille tarkastajille ja nämä toimitettiin myös edunsaajille – Ex-ante-valvontaa vahvennettiin ja virasto takasi paremman toiminnan jatkossa. No, virasto toi mukaan lisää tarkastuksia jälkikäteen tukia varten ja lähetti kentälle tarkastajia. Tällä katsottiin 40 prosenttia vuonna 2013 tuista. Tässä havaittiin 0,9 prosentin virhetaso ja, ja jäännösvirhetaso oli 0,69 prosenttia. Virasto parens, paransi jo julkisinten hankintojen prosesseja ja järjesti koulutusta henkilökunnalle tällä alalla. Virasto pystyi alentamaan tiettyä tasoa 12 prosentilla. Aikaisemmin vuonna tasolla 25 prosenttia esittelijänä. Haluaisin suositella, että myönnetään ei teille vastuva. Vastes? Vastas? yes. You finished, yeah. Niin, oletko jo päässeet puheenvuoron loppuun? Kyllä, Kiitos paljon. Eli siis se esittelijän suositus on antaa vastuuvapaus. Kollega Vaughan ensiksi. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Mietinnöstä SMD-ryhmä kannatti suosituksia aikaisemmin lykätä vastuuvapauden myöntämistä johtuen, että oli ongelmia, jotka tunnistettiin esittelijän toimesta. Olen mielessäni sitä, että esittelijä on nyt katsonut pidemmälle tilanteessa ja on tunnistanut parannuksia, jotka hän luetteloi tuossa äsken suullisesti ja myös tässä kirjassa mietinnössä. Sen takia voi sanoa iloisimmin, että SD-ryhmä tulee tukemaan esittelijä ja vastuuvautta. Kollegi Stehovski, bitte. Kollega Stehovski seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. EPPn puolesta minulla olisi muutama huomio. Vastuuvapaus lykättiin hyvistä syistä. Se on viesti, jolla me sanomme, että me emme halua, että tällaista tilannetta olisi vielä enää toistuvasti EITssä. Omasta puolestani minulla olisi vielä muutama huomio. Tämä virasto on nykyään valmis saamaan vastuuvapauden, mutta meidän pitää edelleen olla tarkkaavaisia, keskittyä siihen, miten tämä virasto kehittyy, tuleeko edistystä ihmisresurssi, resurssien hallinnoinnissa. Kolme avointa paikkaa, tärkeä avointa paikkaa on vielä avoimena. Ja Lisäksi pitää seurata näitä kaikkia prosesseja. Ja, eli siis olen sitä mieltä, että vuoden 2014-2015 vastuuvapausmenettelyssä näitä asioita pitää vielä seurata. Eli EPMn puolesta sanoisin kyllä, mutta meidän pitää edelleen olla tarkkaavaisia siitä, miten tämä virasto kehittyy. Kiitos. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Kollega Ali. Благодаря, госпожо председател. Аз също на моя ред искам да поздравя. Puheenjohtaja, haluaisin omalta osaltani onnitella Czarneckia tästä vuoden 2013 vastuuvapaus mietinnöstä tällä aikakaudella ensimmäisen mietintöluonnoksen jälkeen, joka, jossa, hyvät, jossa vastuuvapaus hylättiin Czarneckin ehdotuksesta. Tuon jälkeen me olemme saaneet tietoja, joiden kautta olemme saaneet käsityksen edistyksestä, jota on tehty näiden mietintöluonnosten välillä ja voimme olla yhtä mieltä näistä huomioista. Toimien laillisuus ja säännönmukaisuus. Tässä EIT on seurantohjeita, sertifioiden tarkistuksia ja tämä on vaikuttanut myönteisesti tarkastajien sertifiointeihin. Sisäisiä menettelyjä oli parannettava niin, että voitaisiin täysin pitää kiinni julkisten hankintojen säännöistä budjettia ja rahoit- varainhoitohallinnon osalta – voimme havaita myönteistä suuntausta valvonnassa ja suunnittelussa. Edun saajien vastaanottokyky on myös parantunut komission sisäisten tarkastusten johdosta on myös havaittu myönteistä kehitystä erityisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanon osalta. Ottaen huomioon kaikki nämä myönteiset askeleet, joihin johtajapäijät ovat ryhtyneet, mekin tuemme vastuuvapauden myöntämistä. Vielen Dank. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. 4. syyskuuta on tarkistusten jättämisen määräaika, 20. syyskuuta sitten me äänestämme Tsarnekin mietintöluonnoksesta ja lokakuun kakkosistuntoa tämä sitten tulee täysistuntoon. Eli todellakin me voimme myöntää vastuuvapauden, mutta tietyllä varaumilla. Se olisi tärkeää, sillä ongelmia on ollut, mutta nyt ö, tämä askel on kyllä oikeutettu. Seuraavaksi sitten kollega Zannekin jatkaa Artemiksesta. Olkaa hyvä. Uh, thank you much indeed. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen jälkeen kun tunnistin merkittäviä heikkouksia Artemiksen ja Enjakin budjetin täytäntöönpanossa parlamentti päätti lykätä vastuuvapauden myöntämistä näiden kahden yhteisyrityksen budjetille huhtikuussa. Artemiksella oli ongelmia liittyen ex tarkastuksiin alhainen budjetin täytäntöpanoaste ja ja eturistiriitoihin liittyy myös ongelmia. ex arviot liittyvät täytäntöpanoon strategioiden osalta ja ne riippuvat kansallisten toimien kanssatoimista 2014 vuonna. Kaksi yhteisyritystä liitettiin yhteen uuteen Excel-yhteisyritykseen tai yritykseksi. Excel antoi parlamentille yksityiskohtaisia raportteja toiminnoista, johon se oli ryhtynyt, jotta se voisi ratkaista nämä ongelmat, jotka oli tunnistettu Artemisia, Artemiksessa ja Enjakissa. Ja nämä toimet esiteltiin ja niitä arvioitiin tässä minun mietintöluonnoksessani esimerkiksi käytännön järjestelyt ex post tarkastuksille, jotka liittyvät hallinnollisiin sopimuksiin, jotka oli alkettu kansallisten rahoitusviranomaisten kanssa. Ne on nyt otettu käyttöön. Tähän liittyy se, että on otettu käyttöön erityinen raportointikaavake, joka on vahvistanut kansallisten järjestöjen toimet. Ja samalla on tehty vierailukäyntejä tarkastustuomioistuimen puolesta, mitä tulee eturistiriitaongelmiin, Sivis ja nämä pääjohtajan sidonnaisuusilmoitukset, joita vaaditaan sääntöjen mukaan. Ne kerättiin ja julkaistiin yhteisyrityksen verkkosivuilla. Lisäksi yhteisyritys kehitti uuden metodologian jännösvirhetaso arvioille. Se on samansuuntainen kuin se, jota käytetään komission palveluiden osalta, jotka johtavat yhteisrahoituksia. Ensimmäinen arviointijäännös perustui 157 tarkastukseen ja virhetaso 0,73 prosenttia, kun taas viimeaikainen päivitys perustui 331 transaktioon ja siinä tulos oli jännysvirhetaso, joka oli 0,66 prosenttia, joka on tämän olennaisuusrajan alapuolella, joka on siis 2 prosenttiyksikköä. Eli näihin toimiin ryhdyttiin yhteisyrityksen toimesta ja näin ollen esittelijänä minä suosittelen, että myönnetään vastuuvapaus. Kiitoksia. vielen Dank. Kiitos paljon. Eli sekä Artemiksesta että Eniakosta puhuitte nyt samalla kertaa siis, kollega Balcenis. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Richard Janetskia. Artemiksesta ja Eniakosta hän kertoo kaikista ongelmista hyvin kattavasti sosiaalistiryhmän puolesta voin sanoa, että me puolsimme vastuuvapauden myöntämistä näille kahdelle yhteisyritykselle jo aikaisemmin, sillä kuten esittelijä sanoi, virheaste lisätarkastusten jälkeen oli hyvin alhainen. Eli nämä kaksi yhteisyritystä on, fuusio, on yhdistetty yhdeksi ja koska vastuuvapausta lykättiin, meille, me pystyimme tarkastelemaan vielä tilannetta paljon tarkemmin, mutta se osoitti myös, että kansalliset tarkastusvirastot eivät välttämättä saa luotettavia tietoja. Ja nyt sitten pitää tarkistaa, onko kansallisten virastojen antamat tiedot luotettavia. Tulevaisuudessa tällaisia ongelmia ei toivottavasti tule. Meidän ryhmämme siis puoltaa vastuuvapauden antamista näille kahdelle yhteisyritykselle. Kiitos paljon. Haluaisikin joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten 4. syyskuuta on tässäkin asiassa tarkistuksen jättämisen määräaika ja äänestys, kuten sanoin, 22. syyskuuta tässä valiokunnassa. Nyt kollega Tsarneki voi jatkaa Euroopan neuvoston ja neuvoston vastuuvapaudesta. Olkaa hyvä. Again. Uh, Kiitoksia taas puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti. Tilanne on nimittäin erittäin selkeä. Kun katsotaan neuvostoa ja Euroopan neuvostoa, ehdotan, että hylkäämme vastuuvapauden ja haluaisin todeta, että yhtikäs mikään ei ole muuttunut. En näe minkään näköistä yhteistyötä neuvoston puolelta – me emme saa asiakirjoja emmekä selityksiä, joita olemme pyytäneet. Meillä on paljon kysymyksiä, joihin emme saa vastauksia. Tästä syystä en näe tässä minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä kunnolla työtä neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kanssa. Tässä kaikki. Kiitoksia. Ja, on da offenbar auch niin ei tähän ole paljon enää sanottavaa. Koordinaattorin kanssa me sovimme, että minä pyydän tapaamista neuvoston uuden pääsihteerin kanssa, mutta Kreikka saaga estinyt kaikenlaiset toimet. Ja sitten aiomme siltaa ja rakentaa, sehän on hyvin suosittua nykyään, niin äh, ryhdymme tähän sitten syyskuussa. Ja mehän tunnemme nyt puheenjohtajavaltion. Toivottavasti siis pääsemme asiassa eteenpäin. Aion siitä tietysti teille vielä kertoa. Eli 4. syyskuuta on tässäkin määrä aika tarkistuksen ja, tarkistusten jättämiselle. Nyt kollega Tsarneki, Saretski jatkaa edelleen. Hän kertoo seuraavaksi esityslistan kohdasta 13, jossa on kyse hänen lausunnostaan siihen, miten EUn ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin. Kollega Tsarneki, kaiva. Thank you, Madam Saragain. Kiitos, puheenjohtaja. Tiistai on minun päiväni selkeästi, entenkin tällä viikolla. Tärkeää tässä on tehokkuus, vaikuttavuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus – sitä pitäisi YKssa, näitä pitäisi YKssa parantaa ennen kaikkea, mitä tulee EUn käytettyihin varoihin. On tärkeää lähentää näitä kahta hallinnointijärjestelmää, pitäisi vaihtaa parhaita käytäntöjä, sekin olisi keskeistä. Lisäksi osana toimielintä välistä kumppanuutta EUn ja YK pitäisi parantaa riskinhallintamenetelmiään sekä kaiken kaikkiaan varojen käytön valvontaa ja hallinnointipuitteita. Tarkastusyksiköiden pitäisi vertailla tietojaan, metodologiaan ja tuloksiaan pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman paljon avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta toimielimissä kaikilla tasoilla ja pitäisi taata pääsy budjettitietoihin kaikissa hankkeissa, joissa EU-varoja on käytetty. Näin parlamentti voisi valvoa asiaa. Lisäksi tarvitaan tarvitaan enemmän tietoja tuen saajista, YKlta työn, tuen saajista, tarkastuksista ja arviointikertomuksista, jotta EU-varoja todellakin voitaisiin hallinnoida paremmin. Kiitos paljon. Haluaisin huomauttaa, kiitos, anteeksi, kiitos äh, tästä ensiksi lausunnosta. Minun täytyy huomauttaa, että tämä on aivan todella vanha ongelma jo Vuonna 2009 kävimme suuria keskusteluja YK kanssa siitä, mitä me tiedämme siitä, mihin EU-varat ovat menneet. EU antaa paljon EU, äh, YK järjestöille ja virastoille, ja nyt tällä välin, mitä sitten olemme tehneetkään, tulokset eivät ole hyviä. Emme siis voi vielä sanoa, että tietäisimme tarpeeksi. Siitä syystä luonnosta pitää ehkä vielä hieman rikastaa ja minä osallistun siihen mielesti. Mutta pitää kuitenkin sanoa, että viimeisten viiden vuoden aikana on tullut enemmän edistysaskeleita kuin viimeisten kymmenen. Kollega Kajer. Kiitos puheenjohtaja. Teidän huomionne provosoi minua. Minäkin haluaisin kuitenkin käyttää vielä puheenvuoron. Jos katsoo EUn varojen käyttöä, niin YK, YK kanavat näiden rahastojen kautta ovat yksi, yksi tärkeistä pilareista. Ja jos valvonnasta tehdään tästä kriittinen kohta, niin silloin kysymyksenä ei ole pelkästään se, mitä voisi voittaa, vaan mitä voisi menettää. Ja koska YK kehitysapu menee paikkoihin, joihin EU-kehitysapu ei yletä, niin silloin johdonmukainen valvonta johtaisi siihen, että meidän pitäisi, meidän, meidän pitäisi suositella, että näitä Yhdysvaltojen rahastoja ei enää tuettaisi. Se pitää tietää. Tämä olisi ensimmäinen kohta. Ja sitten toinen kohta, mitä tässä vaaditaan ja mikä on riittävää EU-varojen valvontaa? Ensimmäisessä mietinnössä, jonka, tätä, jonka tämä parlamenttiin äh, alaisuudessa laadin, se koski sitä, miten EU-varoja käytettiin Afganistanissa. Ja nämä varat – menivät ennen kaikkea YK rahastojen kautta paikan päälle. Ja nyt ehkä kärjistän asioita, mutta sen teen selventääkseni asiaa. Onko nähtävissä siis, missä YK-projektissa on miten paljon EU-varoja? Tätä ei ole helppoa selvittää ja EU pyytää tätä YKlta. Se on kuitenkin epätavanomaista sillä EU ei ole instituutiona ollenkaan YKn jäsen. Kun minä olin New Yorkissa ja keskustelin tästä ongelmasta YKn virkamiesten kanssa, minulle sanottiin, että nyt ollaan samalla tasolla neuvotteluissa EUn tilintarkastustuomioistuimen kanssa, eli tilintarkastustuomioistuimelle on annettu heidän mukaansa pääsy YK asiakirjoihin. Tämä menee jopa pidemmälle kuin mitä olisi velvollisuus tehdä. Eli nyt ollaan siis tultu EUta vastaan. E, YK ei olisi tätä tarvinnut tehdä oikeasti. Eli ei pitäisi YK rahastoille, rahastolta hanaa pistää kiinni niin, niin no, näin nopeasti vain sen takia, että no kärjestän nyt, että emme tiedä mihin, mis, mihin tiiliskiveen EUn varat menevät Afganistanissa, kun siellä rakennetaan. Tämä ei ole mikään organisaatio, johon me emme voisi luottaa. Totta kai minä haluan tietää, onko saatu niitä tuloksia aikaiseksi, joita EU-veronmaksajat haluavat näiden varahastojen kautta saada aikaiseksi. Mutta haluaisin kuitenkin ehdottaa, että kuunnellaan myös toista osapuolta ja pitäisi myös miettiä, minkälaisia seurauksia siitä on, jos sanotaan, että valvonta ei ole riittävää. Silloin päästään sen yli, sen, sen poliittisen päätöksen eteen, että pitäisikö rahoitus lopettaa, ja se olisi mielestäni poliittisesti väärin, eli pitää, väärin pitää katsoa, onko, ö, onko mahdollista päästä eteenpäin, parantaa valvontaa. Kiitos. En halua tehdä tästä keskustelusta kahdenkeskistä, mutta näin yksinkertaisesti nämä ei ole, ei voida sanoa, että toiset ovat hyviä ja sen takia pitää tehdä yhteistyötä. Me olemme nähneet, että tässä ei ole kyse mistään tiiliskivistä, vaan perustavanlaatuista rahoituskysymyksistä ja mielestäni tätä voi tarkastella esim, tarkasti esimerkiksi Kaasankaistaleella Palestiinassa. Palestiinaan EU lähettää rahoitusta YK kautta ja liberaalit, siis alderyhmä, on ehdottanut, että me lähettisimme sinne missiolle Palestiinaan. Olisi hienoa päästä paikan päälle tarkastamaan, mitä on saatu aikaisesti. Ja olen kyllä tilintarkastustuomioistuimelta kuullut kritiikkiä sen suhteen, että että vastuuvelvollisuuden suhteen me, meidät tyydytetään vain hyvin yleisluontoisilla teksteillä. Me olemme katsoneet Irakia, Afganistania ja olemme tavanneet YK edustajat usein. Voin sanoa, että kyllä parantamisen varaa on vielä olemassa. Tilintarkastustuomioistuin on valmistelmassa erityiskertomusta EU-varojen valvonnasta YK puitteissa. Ja olen Gairin kanssa samaa mieltä siitä, että YK on päässyt sellaisiin paikkoihin, joihin EU, joihin EU ei halua mennä tai ei voi mennä. Erä Kraftille meidän pitäisi antaa äh, seuraava viesti, ja se on annettukin vastuuvapausmietinnöillä, nimittäin ne varat, joita me annamme YKlle, tulevat vähenemään ja DEFCO-pääosasto on ja niitä vähentänytkin. Nyt tämä, tämä summa on miljardi euroa ja aikaisemmin vuosittainen summa oli jopa 3 miljardia euroa. E, en halua, että komissio vain antaa rahat YKlle, koska se on helpoin tie. Mielestäni kritiikki on tässä oikeutettua. Komissio, komissio pitkään vastusti sitä, että me puuttuisimme asiaan, mutta nyt komissio on antanut meille mahdollisuuden osallistua, joten en, halua siitä, en halua siitä enää päästä irti. Mielestäni on sen arvoista, jos EU maailman suurimpana kehitysavun antajana tässä ottaa todella selkeän kannan. Meidän pitäisi siis seurata tilannetta edelleen Tarkistusten jättämisen määräaika on 14. heinäkuuta, eli tänään kollega Starneki, milloin... Anteeksi, puheenjohtaja pyytää anteeksi väärältä riviltä. Luin tuossa 4. syyskuuta siis on tarkistusten jättämisen määräaika. Ja 22. syyskuuta sitten äänestetään. Olisiko muita puheenvuoropyyntöjä? Olemme nyt edenneet todella nopeasti. Anteeksi nyt, jos joku, jotakuta tämä aikataulu ehkä yllättää. Muita puheenvuoropyyntöjä ei nyt kuitenkaan ole, joten olemme tämän esityslistan kohtaan, kohdan loppuun päässeet. Seuraavaksi Tindufissa sijaitseva pakolaisleiri ja me itse asiassa kutsuimme pääjohtaja Sörensenin tänne 11. Anteeksi, nyt me pääsimme esityslistan loppuun loppuun melko nopeasti. Valitettavasti joudumme tämän takia keskeyttämään tämän kokouksen ja jatkamme yhdeltä toista.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

Liebe Kollegin, liebe Hyvät kollegat, nyt jatkamme kokousta. Toivotan tervetulleeksi pääjohtaja Sörensenin, joka on humanitaarisen avun ja pelastuspalvelujen pääosaston pääjohtaja. Me nyt seuraamme vastuuvapausmenettelyn puitteissa länsisaharalaisten pakolaisleirin tilannetta Tindufissa, Algeriassa. Olemme tästä jo keskustelleet. Tämä on hyvin kiistanalainen kysymys Sanoitte tuolloin, että te lähetätte sinne valtuuskunnan Tindufiin ja me haluaisimme nyt kuulla tämän matkan tuloksista. Hyvä pääjohtaja, tervetuloa, olkaa hyvä. Well, thank you very much, uh, President. Kiitos uh, kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös valiokunnalle siitä, että se pitää silmältä tätä aihetta. Tämä on yksi hyvin valitettava pitkittynyt kriisitilanne kyseessä, joka on huomattavissa eri puolilla maailmaa. Tämä on kestänyt noin 40 kriisiä, 40 vuotta tämä kriisi, ja se odottaa poliittista ratkaisua. Mutta tiedätte samanlaisia on Dadabissa, Keniassa, valtavia pakolaisleirejä, jotka ovat olleet siellä yli 25 vuotta. palestina kysymys oli myös, ja vaikka millä on valtuudet kanavoida rahaa Äh, kriisitilanteisiin väittämästi, ja nyt puhuja mikki meni pois päältä. Uh, it went off. I'm sorry. Sorry for Pahoittelut. No en tiedä missä kohtaa meni poikki, mutta selitin juuri tästä pitkittyneestä kriisitilanteesta, joka on monilla puolin maailmaa äh, tullut Dadaab Kemnia, mainitsin ne. Siellä on yli puoli miljoonaa ihmistä, jotka ovat olleet leirissä yli 25 vuotta jumissa Palestiina ja ihmettele, mitä tulee tapahtumaan Pikanlaaksossa, jos Syyriassa kriisi jatkuu, joten konflikti jatkuu, joten paljon minun rahani, teidän rahanne, joka tulee parlamentista, jotka budjettiviranomaiset ovat lukinneet konflikteihin, joissa ei ole perspektiiviä ratkaisuille tosiasiassa, ja tämä Sahavi eli Länsi-Sahara tilanne siihen vaikuttaa politiikka ja jännitteet Algerian ja Marokon välillä joten kun tarjoamme apua, niin huomataan samalla, että jos yhtäkkiä me vetäytyisimme tai muuttaisimme asennettamme, niin sillä on poliittisia vaikutuksia, joten kyseessä on monimutkainen tilanne. Me järjestimme tämän valtuuskunnan, joka meni paikalle, kuten sanoitte, tarkistamaan tilanteen. Valtuuskunta lähti sinne huhtikuussa, mutta lisäksi tarkastajani Alfonso oli mukana leireillä jo syksyllä ja kuten tiedätte, meillä on toimisto Najibilissa ja minun väkeni matkustaa näihin leireihin joka kuukausi pari viikon välein tarkoitakseni tapahtuu, joten kyse olisi siitä, että emme seuraisi tilannetta viimeaikainen kehityskulku on ollut sellainen, että, josta hän kertoa, eli että ei ole ollut tarpeeksi rahoitusta muista lähteistä, jos vertaamme vuoteen 2011 nykypäivään, niin itse asiassa noin 25 prosenttia on, tullut, on ollut vähennystä. Tämä liittyy osittain siihen, että ja puhujan mikki meni pois päältä taas. Had to cut there. Piti leikata budjettiaan valtavasti, mutta amerikkalaisetkaan eivät ole lisänneet rahoitustaan tavalla, jota odotimme. Olemme heihin yhteydessä, mutta tämän tuloksena on siis se, että kaiken kaikkiaan humanitaarisen avun avut noille leireille ovat vähentyneet 26 prosenttia 4-5 vuoden aikana. Tehän tiedätte, että pääset virastot, joiden kanssa teemme yhteistyötä, ovat maailman elintarvikeohjelma, pakolaisjärjestö UNICEF ovat järjestäneet kirjeen kaikille edustustoille, edustustoille parisen viikkoa sitten, ja siinä ne varoittivat meitä siitä, että jos rahoitus pysyy tällä tasolla, niin heidän tulee vähentää eli, tai ruokapakettien kalorisisältöä, joka annetaan siis pakolaisille noin 200 kilokalorilla – tai kahte, siitä 2000 kilokaloista 800 kilokaloriin syksyn alusta lähtien ja ehkä päädytään jopa noin 400 kaloriin joulukuussa, joten he eivät vain veto ainoastaan meihin e-, ekopääosastoon, jossa vähän he tietävät, että me kyllä koitamme pitää kiinni kynsin hampain tässä tasosta, mutta he vetoavat siis kaikkiin, jotta he ponnistuisivat lisää, sillä muuten tämä kalorimäärä vähenee. Kirje itse asiassa viittaa myös siihen, että jännitteitä on lisää ja epäjärjestystä näillä itse leireissä. Diplomaattinen valtuuskunta lähetettiin leireihin tässä äskeittäin ja he puhuivat näille nuorille siellä leireissä, he puhuivat perheiden kanssa, ja yleinen vaikutelma. Ja no, toistan tämä ei tule minulta eikä mieltä vaan niiltä, jotka, no diplomaateilta ja niihin, jotka ovat tottuneet tällaisiin tarkastuksiin, niin he varmistivat sen, että epävakaus leirin sisällä, siitä on tulossa todellinen ongelma. Ja myös nuorten osalta, iältään 16-25-vuotiaita, ovat kasvaneet näillä leireillä ja heillä ole minkäänlaisia näkymiä, joten mitä pikemmin pääsen poliittisen ratkaisusta parempi olisi. Tämä ei ole minun tehtäväni työstä tätä poliittista puolta, vaan teidän tulee tietää, että totta kai me olemme olleet yhteydessä EUH, olemme puhuneet heidän kanssaan, mitä voidaan tehdä. Olen myöskin tuonut yhteyttä algerialaisiin ystäviimme ja marokkolaisiin ystäviimme. Olen sanonut heille, että olkaa niin ystävällisiä ja koittakaa löytää tapa päästä pois tästä konfrontaatiosta. No, sillä hinnan maksavat nuoret, erityisesti leireissä, vaan ei, eikä ainoastaan se, vaan tämä kaikki luo epävakautta. Ja Malissahan on myös tapahtunut paljon, ja Algerian eteläosissa. No, riittää kun lukee sanomalehtiä, niin kaikki niin ymmärtää, että kyseessä on potentiaalisesti tekijä, joka lisäisi epävakautta alueella. No niin, mutta tätä odoteltaessa uskomme, että meidän tulee pysyä paikalla. Olemme sitä mieltä, että meidän todellakin pitää varmistaa, että meillä on valvonta käytössä kaikki mahdollisin tavoin, sillä kai meidän osaltamme oli tärkeää oppia tästä Olafin raportista kaikki mahdollinen. Se siis julkaistiin sen jälkeen, kun huomattiin, että oli oli näitä tuotteita myyty muun muassa eri markkinoilla ja toreilla. Haluaisin vain kertoa yleiskuvan tästä valvontaympäristöstä, jonka olemme panneet paikalle. Se on ollut nyt muutaman vuoden ajan. Ensinnäkin siis olemme vähentäneet kumppaneiden määrää valtavasti, sillä näin on helpompi käydä vuoropuhelua, jos on vain viisi kumppania eikä kahdeksan tai kymmenen kumppania, joten VFP, eli tämä elintarvikeohjelma YK pakolaisjärjestö Oxfam, Espanjan punainen risti, ne ovat siis pääasiakumppaneitamme ja käymme niiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Olemme vaatineet, että saamme valvoa hankintoja, kuljetusta, varastointia ja jakelua. Ja lisäksi olemme vaatineet, että ruoka, joka menee Oronin sataman kautta perille, siirretään konteissa, jotka on lukittu, ja ne avataan vasta, kun ne tulevat Tinduffiin. Eli näin ollen voimme katsoa näihin kontteihin, että ne on lukittu, ja kun ne tulevat perille tai sinne töyty, niin sitten ne vasta avataan. 2003 vuodesta lähtien, silloinhan näitä ongelmia ilmaantui, niin 36 tarkastusta on tehty, sitä lähtien kahdeksan niistä on tapahtunut kentällä, joten kyse ole siitä, että katsellaan vain papereita Algerissa, Algeriassa, vaan kentällä on myös ollut toimintaa. Kuten sanoin hetkisen sitten, oma toimistomme Algerissa, no sieltä joku käy aina joka kuukausi, pari viikon välein, niin he puhuvat perheiden kanssa, haastattelevat heitä, ja he pyrkivät seuraamaan, mitä tapahtuu ruoan kanssa, kun sitä lähetellään ympäriinsä ja lisäksi VFPn kanssa olem, VFPlle olemme vaatineet, että he ovat, ovat mukana ainakin 20 ruoajakelupisteessä ja he siirtyvät jakelupisteestä toiselle varoittamatta, joten he ilmestyvät paikalle ja sitten he tekevät tarkistuksia. Totta kai he eivät voi tehdä tarkistuksia kaikkialla koko ajan, mutta he tekevät tätä valvontaa hyvin tiiviisti, jos, ihan kärkitasolla, jos katsotaan globaalisti. Eli tässä tilanne juuri nyt. Joka vuosi teidän avullanne me kanavoimme noin 10 miljoonaa euroa tälle operaatiolle, joten kyse oli suuresta operaatiosta, mutta totta kai vuosien myötä tämä kumuloituu suureksi summaksi rahaa, joten olen mielelläni pääsin tästä operaatiosta pois, mutta on, että jos me vetäydymme, erityisesti kun muut lahjoittajat ovat vähentäneet omia osuuksia, niin no, tämä johtaisi vakaviin ongelmiin väestölle tuolla alueella. Tästä 10 miljoonasta, jota me rahoitamme, käytämme noin 4 miljoonaa ruokapaketteihin. Loput 6 miljoonaa menevät veteen, vedenjakeluun siis, sitten on korjauspajoja, sillä meidän pitää muussa korjata näitä rekkoja. Ja sitten on muutama muu elinkeinoon liittyvä toiminto. Joten 44 miljoonaa ruoalla ja 6 miljoonaa loput. Kuten kerroin teille, olemme puhuneet marokkolaisten ystävien ja algerialaisten ystävien kanssa – ja erityisesti algerilaisille olemme sanoneet, että me emme hyväksy enää sitä, että tämä ongelma tai asia, joka liittyy siihen, että alvia, että ei ole hyväksyttävää, että toimituksemme tulee alve, se on täysin hyväksymätöntä. he ovat luvanneet palata tähän asiaan, mutta tähän mennessä he eivät ole vielä tuota sopimusta. Minua ärsyttää tämä melko lailla, mutta pyrimme käyttämään kaikki diplomaattisia keinoja, jotta saamme ratkaisun tuohon toiseksi. Pyydän heitä myös, tai jopa vaadin, että olisi paljon parempi, että tämä väestö, joka on loukussa, pääsisi käsiksi äh, siihen elinkeinoihinsa ja voisi vaikuttaa tuottavuuteen ja näin he voisivat myydä omia tuotteitaan markkinoilla. Tämäkin asia on vaikeaa algerilaisille viranomaisille, mutta he ovat luvanneet tarkastella asiaa. No tämä on tämä tavanomainen tarina, sama juttu Keniassa, eli pakolaiset Keniassa, he, ovat param- he olisivat paljon paremmassa tilanteessa, jos heidät integroitaisiin talouteen, joka voisi tuottaa lisäarvoa, ja näin ollen he saisivat rahaa ilman toiset riippuvaisia ulkomaisesta avusta. Mutta tuossa tilanteessa, niin kuin Algeriassakin, kohtaamme vastustusta. Sitä aiheuttaa isäntähallitus ja hallitus, ja he ovat huolestuneita, jos he menevät tuolle tielle, niin he välttämättä pääse mikinä eteenpäin, jos ymmärrätte. Joten, no, ymmärrän huolenaiheet, mutta kuitenkin otan asian esille säännöllisesti heidän kanssaan. Joten tiivistettynä tämä on hyvin valitettava tilanne. Olen kiitollinen siitä, että tarkkailette sitä Teemme parhaamme, jotta voidaan varmistaa, että tiedämme tarkalleen, minne apu virtaa. Mielestäni valvomme, tai meillä on hyvin voimakas valvontakehys käytössä tässä tapauksessa. Ja lisäksi minä ja me pyrimme parhaamme mukaan olemaan yhteydessä poliittisiin toimijoihin, jotta löydettäisiin jonkinlainen ratkaisu. Mutta totta kai se ei ole minun käsissäni, se on pääsissä YK on käsissä, ja siitä johtaa pääsihteeri. Heidän pitää löytää ensinnäkin sopimus siitä, että tehdään väestönlaskenta, jotta tietää kuinka moni ihminen tosiasiassa on siellä. Ja toiseksi pitää saada aikaan kansanäänestys ja tiedättekin, että kansanäänestys luvattiin länsisaharalaisille 70-luvulla. Ja useista poliittisista syistä se ei ole kuitenkaan ollut mahdollista, mutta minusta tämä on ainut tapa eteenpäin. Siinä kaikki, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin tai annoin lisää yksityiskohtia. Kiitos. Ja vielen dank. Kiitos paljon. Me arvostamme todella sitä, että te huolehditte tästä asiasta. En ollenkaan kyseenalaista sitä. Tämä konfliktitilanne on hyvin vaikea. Me haluamme vain varmistaa, että humanitaarinen apu ei johda sitä, että konfliktin ratkaiseminen johda siihen, että konfliktin ratkaiseminen estyy. Miten korkea tämä algerialainen ALV on? Mitä paljon sitä maksaa vuodessa? Olisi ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, jos ymmärsin oikein, 36 tarkastusta on tehty ja kahdeksan niistä paikan päällä. Tämä, nämä, tämä viimeinen paikan päällä tehty tarkastus, milloin se tehtiin? paljonko pakolaisia sitten on kaiken kaikkiaan? Tämä on kiistalainen kysymys. Mitä te olette mieltä tästä? On vuon, vuodelta 2000 arviointi, joka olisi, oli 90 000 pakolaista. Algerialaiset pitävät kirjaa, eivätkä vira, vielä viranomaiset anna meille näitä tietoja. On siis todellakin tuomettavaa, että meidät, meidät pidetään pimennossa siitä, mitä, mistä luvuista tässä on kyse ja Marokon televisiossa näytettiin tällainen länsi-saharalaisten alueiden alueita käsittelevä dokumenttielokuva. Ja si- tässä dokumenttielokuvassa nähtiin, miten maailman elintarvikeohjelman tuotteita myytiin siellä toreilla. Joten minkälaisia tietoja teillä on? Onko tällaista toimintaa edelleen? Lisäksi Näistä pakolaisleireistä on paljon huhuja Malin suuntaan. Ovatko nämä pakolaisleirit tavallaan kauttakulkuleirejä? Äh, Tämä huolestuttaa meitä, sillä näissä leireissä on todellakin paljon huhuja liikkeellä, joten olisi hienoa, jos voisitte kertoa, voidaanko täällä liikkua vapaasti. Joissakin, joissakin lehdestä sanotaan, että, että pakolaiset eivät voi liikkua leirillä vapaasti, eli ihmiset todellakin lukitaan sinne. Mitä tietoja teillä on näistä tällaisista huhuista? Kumppanuus maailman elintarvikeohjelman kanssa. Montako ihmistä VFPllä on siellä paikan päällä valvomassa ja kuka auttaa länsisaharalaisia pakolaisia leireissä, ettei pakolaisten kimppuun hyökätä. Olisin kiitollinen, jos voisitte vielä näistä kysymyksistä antaa lisätietoja. Ja miten voitte itse asiassa sulkea pois sen, että tulisi päällekkäistä rahoitusta? Kiitos paljon vastauksista jo etukäteen. Um, Madam President. Um, niin puheenjohtaja, keskustelin tässä juuri kollegani kanssa. Alfonso oli tuolla paikalla ja hän tietää tämän tilanteen vastaan nyt parhaan kykyni mukaisesti. Jos tässä on jotenkin sellaisia vastauksia, joita en voi tässä antaa, niin palaan vielä ja vastaan hyvin yksityiskohtaisesti. En halua antaa sellaista vaikutelmaa, että olisin muka vastannut, kun en kuitenkaan ole kunnolla vastannut. Viimeinen vierailu kentällä viime syksynä, ellen erehty. Nämä 36 vierailuja, joista puhuin, koskevat vierailuja, joita on säännönmukaisesti tehty vuoden 2003 vuoden jälkeen. Kahdeksan niistä on todella ollut kentällä, mutta haluaisin vielä vahvistuksen tähän, joten saatte täsmälliset päivämäärät viime vierailusta ja näistä muistakin, koska meillä on nämä kyllä, tietenkin nämä kaikki tiedot. ALVn tasosta haluaisin senkin vielä varmistaa. Minulla on vaikutelma, että se on noin 15 prosenttia, mutta en ole aivan varma kerätäänkö tämä täysimääräisenä, joten haluaisin tämänkin osalta palata vielä teihin. Minun käsitykseni on, että standardi ALV on 15 eikä niin kuin Euroopassa 22, vaan se on alhaisempi. Mutta tärkeää on tietenkin se, että minkä suuruinen ALV todella, todellisuudessa kerätään. Alfonso sanoo tässä, että siitä tulee noin puoli miljoonaa vuosittain eli noin 10 prosenttia, itse asiassa vähemmän, 5, 5 prosenttia kokonaisavusta. Mutta on varmaankin parempi, että lähetän teille täsmälliset tiedot niin, että saatte tästä sitten täyden käsityksen. Pakolaisten määrästä sitten, no tämähän liittyy tähän kansanäänestysasiaan. Olemme puhuneet UNHCRn kanssa, se on vastaan numeroista – Olemme painostaneet heitä, että varmistakaa, että laskette vielä kerran tämän tilanteen. Joka kerran törmätään seinään. Tämä ei ole meidän virhemme, vaan YK-järjestelmässä YK-mandaatin mukaan on tämä väestölaskenta järjestettävä. Ajan mittaan lukuja on esitetty hyvin erilaisia. Yhdessä vaiheessa sanoittiin 175 000 Olafin kertomuksessa Olafissa päädyttiin 90 000 ja tämä on nyt se luku, joka on meille jäänyt. Onko oikea luku korkeampi vai pienempi, en oikein osaa sanoa, mutta voin sanoa sen, että syntyvyysluvut leireillä ovat korkeita ei aivan kuten Nigerissä, mutta hyvin korkeat, emmekä ole juurikaan nähneet poistumista. Kyllä sitäkin tapahtuu, mutta se ei ole kovin merkittävää, koska, koska matkustusrajoituksia sovelletaan. Tehän nyt kysyitte täsmällisesti sitä, olemmeko jälleen löytäneet toreilta näitä tavaroita. No emme tietenkään joka ilta tai aamu tarkista koko alueen kaikkia toreja, mutta kun ihmisemme menevät tuonne kentälle, niin itse asiassa he todella liikkuvat ympäriinsä, kuten kerroin teille yksi, kaksi viikkoa kuukausittain. He, he kiertelevät Tindufinissa, Jundin ja Taklan leireillä ja muissa leireissä, eikä teidän pidä nyt tästä sekaantua. Nämä eivät ole mitään tunnettuja kaupunkeja, vaan nämä ovat leirejä, jotka on nimetty Eh, espanjalaisen Saharan kaupunkien mukaan. Tähän mennessä emme ole näitä nähneet, mutta en voi tietenkään sulkea pois sitä, että jotakin jonakin päivänä löytyy, mutta näin tähän mennessä ei ole löydetty. Ja todella, todella eh, me, heillä on mandaattina valvoa tilannetta. Maailman elintarvikeohjelmalla on myös tehtävänä tarkistaa tilanne. Heillä on siellä täysin toimisto UNHCR on Tindufissa ja, ja Rabuni on, on, on siellä. En oikein tiedä kuinka monta henkilöä siellä on töissä, mutta jos on toimisto, niin kyllä siellä ainakin on 20 henkilöä tö, töissä jos nyt lisätään logistiikkapuoli ja toimistotykötekijät ja muut, mutta haluaisin toimittaa teille vielä täsmälliset luvut näistä henkilömääristä, jotka ovat tuoda, tuolla todella kentällä töissä puhuitte kaksinkertaisesta rahoituksesta. Tätähän tarkastajamme valvoivat ja meillä on mahdollisuus tutustua YK ja organisaatioiden tilikirjoihin. Tietenkin meitä on tämä FAFA-sääntely, eli meidän on hyväksyttävä heidän tilintarkastusketjunsa, mutta jos uskomme, että siellä on jotakin epäilyttävää, niin voimme, voimme pyytää asiakirjoja. Tällaista, tästä olemme keskustelleetkin heidän kanssaan. Heillä on aivan samat intressit kuin meilläkin nekin haluavat välttää kaksoisrahoituksen, jos vain pystyvät. Joten minä olen kyllä hyvin luottavaisin mielin, He ymmärtävät, kuinka arkaluontainen tämä asia on, ja heidän on parempi varmistaa, että mitään tällaista ei ilmene. Sitten tämä epävakauteen liittyvä huomionne. No minulla ei ole tässä mitään savua vaan pyssyä näkyvissä, mutta kyllä olisin hyvin yllättynyt, jos näiltä leireiltä ei nuoriso yö, yöaikaan kuljeskelisi ja lähtisi ulkopuolelle ja mahdollisesti liittyisi muihin kiinnostaviin ryhmittymiin tuolla aavikolla. Tämä on tietenkin yksi tärkeimmistä huolistamme, koska jos leireillä tulee epävakautta, jos ihmiset ovat onnettomia ja heillä ei ole mitään tulevaisuuden näkymiä, niin erityisesti nuoret miehet kyllä keksivät uusia ajatuksia ja siksi tarvitaan poliittisia raho- ratkaisuja tähän kriisiin. Ihmisille on annettava tulevaisuuden toivoa, koska jos jatketaan samaa rataa, niin, niin tästä ei kyllä päästä mihinkään. Mutta tämä ei ole minun käsissä, niin, niin kauan kun tällaista ratkaisua ei ole näkyvissä, niin pelkäänpä, että haluamme, haluamme vain edelleen roikkua siellä ja olla läsnä. Kiitoksia. Ja Kiitos paljon. Kaikkien osapuolten kannalta olisi hienoa, jos ratkaisu saataisiin aikaiseksi. Seuraavaksi kollega Ajalla Sendas. Sí, gracias. Sí, de nuevo volvemos a este... Kiitoksia. Niin tässä oli nyt mahdollisuus verrata tilannetta joihinkin muihin leireihin, muihin tilanteisiin, jossa komissio toimittaa humanitaarista apua, niin haluaisin vähän lukuja niin, että voidaan tehdä vertailuja. Tässä puhutaan nyt 90 000 pakolaisen leireistä. Jos nyt voisin verrata tätä, niin haluaisin lukuja myös Kenian ja Palestiinan leireiltä niin, että tietäisin tarkkaan, mistä tässä oikein puhutaan. Tämä ensimmäisenä. Sitten meillä on täällä tietoa ja lähinnä Marokon puolelta, kuten te aivan oikein sanoitte tässä on äh, Länsi-Saharasta pakolaisten surkeassa tapauksessahan on mukana tämä jatkuva poliittisen sodan puoli. Sitten meitä puuttuu Algerian puoli kokonaan. Täällä kuitenkin edelleen luetaan Marokon lehtiä. Tehän tiedätte, että Marokolla on hyvin tie, tietyn tapainen näky, näkemys. Ja ennen kuin julkaistiin Minurson vuosikertomus huhtikuussa, niin Marokon lehdistön kautta – on asian mielipiteisiin vaikutettu. Tässä on kaksi osapuolta kuitenkin. Länsisaharalliset ovat näiden osapuolten uhreja, emmekä voi tässä jäädä vain yhden puolen varaan, jota nämä leirit enemmän kiinnostavat, koska he ovat poliittisessa sodassa algerialaisia vastaan. Haluaisin pyytää, että tästä valiokunnasta kotaisiin valtuuskunta, ei teidän tarvitse lähteä, mutta voisimme lähteä sinne ja totusta molempiin puolin. Niin te saatatte mennä sinne ja tapaatte sitten Marokon loppareita ja, ja kerrotte tilanteesta niin kuin se olisi totta. Kyllä teidän olisi pitänyt ainakin nähdä tämä toinenkin puoli ja kertoa sitten sen perusteella, mitä sielläkin tapahtuu. Toivon, että pystymme näkemään nämä molemmat puolet ja olisi siis tärkeää hyväksyä tämä kutsu lähteä tuonne Algerian puolen leirille, jossa länsisaharalaisia on. Sitten täällä on jatkuvaa liikkuvuutta. Katsoin tässä juuri lukuja minun omalle eh, alueelleni nyt tänä kesänä tulee 143 lasta, Espanja tulee 5000 lasta joka kesä. Länsi-Saharasta tulee kesälomaa viettämään lapsia Länsi-Saharasta ja muuallekin Eurooppaan, niin, niin he eivät jouda todella viettämään hirveää kuumaan kuivaa kesää siellä leireillä. Nämä luvut ovat täällä. Ja todella vuosittain on perheitä, jotka ottavat vastaan näitä lapsia. Joten ei heitä siellä pidätetä, ellei sitten polisaario jotenkin toimi siihen suuntaan. Näin ei tietenkään pitäisi olla. Sitten tämä epävakausasia, tästä haluaisin kysyä. Meidän on oltava todella, todella varovaisia. Ei voida sanoa, että nuoret lähtevät yöllä jonnekin, jos emme ole havainneet, että näin todella on Tunisiassa. Meillä on hyvät suhteet ja, ja siellä myös tuemme merkittävillä summilla, Ukrainasta puhumattakaan. Ja uskon, että monet, paljon suurempi määrä nuoria on nimillään mukana ISISin jihad liikkeessä, joten jos Länsi-Saharasta puhutaan, niin haluan kyllä näyttöä. En halua vain mitään tällaisia tyhjiä sanoja. Eikä sanota, että varmaan, niin kuin varmaan tapahtuu Gazassa ja Keniassa, en suostu, että puhutaan pelkästään huhujen perusteella, että on jotenkin todellista epävakausvaaraa. Tarvitsemme näyttöä, koska kyllä maailmassa on muitakin alueita, joille Euroopan unioni antaa massiivisesti varoja ja siellä on paljon enemmän epävakautta, joten meidän ei pidä nyt olla niin tiukkoja tässä eh, tilanteessa, joka on niin tuskallinen. Jos täällä puhutaan epävakaudesta, niin haluan, että sitten Europol tulee tänne kertomaan sitten ja kaikki muut tahot ja kertovat täsmälleen, että kuinka monta näitä henkilöitä on ja nimet ja sukunimet. En minä mitään tällaisia eh, elokuvasta napattuja yöseikkailuja haluan nyt tässä niellä, vaan haluan todellista näyttöä ja sitten haluan myös, että vertaillaan tätä näihin kahteen muuhun alueeseen. Joten todella pyydän, että olemme tässä kovin, kovin tiukkoja ennen kuin ryhdymme nyt sysäämään lisää taakkaa näiden ihmisparkojen päälle. Sitten tästä kaksinkertaista rahoituksesta. Mehän täällä jo puhuimme YKsta. Täällähän oli virkamieskin, vastuvirkamies paikalla – Tämähän ei koske ainoastaan Länsi-Saharan leirejä, YK rahoituksen valvonta. Eihän tämä ole mitään kaksoisrahoitusta, vaan kun Euroopan unioni laittaa euron YK, niin sen jälkeen, oh, koittakaapa sitten saada selvää, mistä ne, mihin ne on käytetty. Tämä ei ole mikään Länsi-Saharan leirien ongelma, vaan YK on ongelma, joten ollaanpa tässäkin rehellisiä ja katsotaan, jos saataisiin YK kanssa jonkinlainen järjestely aikaan. Minä tunnen teidät kyllä, Rovan Gresle, joten voitte kyllä hyödyntää täällä viimeisenkin pilkun, että kyllä te varmaankin voitte YK, YK vetää senä vastaan, ei, mutta älkää nyt tätä länsisaharalaisten niskaan kaatako, kyllä heillä on ihan tarpeeksi kannattava. Sitten väestönlaskennasta tiedätte erittäin hyvin, aivan kuten Gibraltarin asian, kyllähän minustakin olisi mukavaa, että Euroopan unioni tämän asian ratkaisisi, mutta eihän se sitä ratkaisa Joten kahdenvälisesti tämä on hoidettava saman kuin tämän väestön lakkunta-asiakan. Tämä on erittäin monimutkainen juttu. Olisi tietenkin mukavaa, jos tämä hoidettaisiin, yhtäkkiä laitettaisiin tuonne korvan taakse joku mikroseru eh, niin kuin romaneille tai muuta. No, mutta eihän se näinkö. Olafillakin oli tämä satelliittijuttu. Siellä tunnustettiin, tunnistettiin ihmisiä ikään kuin ihmiset olisivat puita tai jotain, mutta eihän tällä tavalla ihmisiä voida tunnistaa. Väestönlaskenta on hyvin polttava asia Algerian ja Marokon välillä. Tämä on poliittinen ongelma. Siksi YKlla on niin vaikea yrittää saada aikaa tämä väestönlaskenta, koska Marokko ei anna ja Algeriakaan ei anna kumpikaan osapuoli ei ole tästä kiinnostunut, eikä meidän ongelmamme ole vain länsisaharalaiset, vain suhteet Marokon kanssa. Nyt täyttää siltä, että meidän pitää olla mukavia heille ja Algerian kanssa emme halua, että sen, senkään kanssa suhteet mätänisivät, koska ihan tarpeeksi Pohjois-Afrikassa on muutenkin ongelmia. Ei meidän enää kannata lisää, niitä lisätä. Tästä väestönlaskennasta, ei tätä todella länsisaharasta niskaan pidä taas että tilanne on kriittinen ja hirveäkin tämä elintarvikekysymys. Ja vuosittain otamme näitä lapsia kesälomalle niin, että ainakin he saavat ruokaa ja apua ja voivat palata sitten leireille vähän paremmassa tila- tilanteessa. Tässä puhutaan 10 miljoonasta eurosta neljä elintarvikepaketteja varten ja kuusi vettä varten. Minä haluaisin vielä esittää kysymyksen, paljonko käytetään Keniassa ja Palestiinassa. Sitten voimme vertailla tilanteita ja voimme lähteä sitten niitä vastaan, jotka ovat tehneet virheitä, mutta meidän ei pidä tässä humo, huhujen ja epäilysten perusteella lähteä kenenkään perään Olafin kert- kertomuksessa sitten tästä vähän onnettomasti puhuttiin ja siihen otettiin asioita, jotka olivat hyvin mustavalkoisia, niin kuin komissio sanoisi. Tässä on kuitenkin enemmän valvontaa kuin missään muu, muualla, kun, miljo- kun miljardeja kaadetaan muihinkin maihin, joista en nyt halua tässä puhuta, kun tässä on monenlaisia intressejä. Ja niin, niitä valvotaan vähemmän kuin tätä 10 miljoonaa ihmisille, jotka ovat täysin humanitaarisen avun varassa. Tästä on nyt tehty hirmoinen, härkänen kärpäsestä. ja, ja todella Rovan Gressille haluaisin syyttää siitä, että tässä nyt kiinnitetään tähän niin paljon huomiota ja sitten on kuitenkin paljon enemmän rahaa kaadettu paljon epävakaisempiin alueisiin, jos intressit ovat suuremmat. Minun mielestäni tarvitaan vähän suhteellisuutta. Tämä budjetissa pitää olla suhteellinen. Tämä suhteellisuusperiaate on mukana budjettisäännössä. Täällä on kyllä enemmän valvontaa kuin tukea. Minun mielestäni meidän pitää täällä ruokkia huhuja, eikä vaikutelma siitä, että Länsi-Saharan leireistä on ollut jotain hirveä kassatapa muualle, Tunisiaan, Libyaan, jonne, jonne apua annetaan paljon enemmän, niin kyllä siellä epävakautta löytyy. Näin ei ole länsi Saharan leirille. Jos nyt sitten yöllä joku nuori lähtee jonnekin seikkailemaan, niin haluan siitä kyllä sitten asiakirjat käteeni. Kiitos. Also, ich möchte... Haluaisin vain sanoa, että minä en ole kuullut mitään tällaisia syytöksiä, emmekä mielestämme kyllä levitä huhujakaan. Talousarvion valiokuntana, kun on kyse tällaisesta 40 vuotta jatkuneesta konfliktista, johon on ohjattu EUn veromaksajien varoja jo pitkään. Meidän pitäisi sitä katsoa tarkasti. Minä en halua mitenkään tähän rintamien väliin tässä konfliktissa. Haluaisin jäädä ulos tästä poliittisesta konfliktista, mutta meidän pitää kuitenkin tarkastella sitä kysymystä, pääsevätkö rahat perille sinne, minne niiden pitäisi päästä. En osaa sanoa, kuka on syyllinen, kuka on syytön. Haluaisin vain todeta, että meidän olisi hyvä käsitellä tätä aihetta aina uudelleen, sillä jos emme näin tee, niin asiat vain jatkuvat painollaan, silloin, silloin alennetaan kalorimäärää 2800. Ja pahin, mitä voi tapahtua, on se, että kukaan ei enää huolehtisi asiasta. Meidän vastuullamme on suojella EUn humanitaarisia varoja. En, emme halua, että ne tulee maineongelmia. Pahinta olisi se, että emme tietäisi, mihin, mihin varat menevät. Minä en levitä huhuja, vaan minä vain kysyin, ovatko nämä huhut mahdollisesti totta. En siis todellakaan ota tässä mitään lopullista kantaa. En siis kuulu mihinkään leiriin, en ole vastaan eikä puolesta. Haluan vain, että varat pääsevät perille. Ja siksi pääjohtaja voi varmasti nyt vastata kollega Ajala Senderin kysymykseen. Nämä 6 miljoonaa euroa vedenjakeluun ja korjauksiin, niistä haluaisin vielä kysyä, että mistä tässä 6 miljoonan euron summassa on kyse? No, voin kuvitella, että aavikolla on vaikea kuljettaa vettä, mutta ehkä voisitte kertoa vielä tarkemmin siitä, miten nämä 6 miljoonaa euroa käytetään. Mutta ensiksi ajalla senderille vastaukset. Perhaps, uh, uh, no, ehkäpä sananen sitä, että minut ymmärrettiin väärin tuossa hetki sitten. Minä en anna ymmärrä, että ymmärtää, että Al-Qaida sikisi noissa leireissä, vaan sanon, että UNICEFin ja VFPn kirjeessä puhutaan sietämättömistä toimista jännitteistä, joita syntyy, ja mehän kaikki tiedämme, miten joskus nuoret saavat huonoja ajatuksia, ja se huolestuttaa minua, mutta myös monia muitakin ihmisiä toiseksi nämä vertailuluvut Kenialle tai muille. No, mielelläni tuon te, tai lähetän teille nämä luvut Palestinan osalta. Ehkäpä olisi mielenkiintoista, että olisi näitä pitkittyneitä kriisejä eh, nähtävillä, että tiettäisiin, että mi, mitä luvut ovat ja pitää paikkansa, niin kuin sanottiin, että noissa tapauksissa luvut ovat paljon korkeammat. No, onhan niin, että 10 miljoonaa on 10 miljoonaa, jos tarkastellaan Dadaabia, 50 miljoonaa joka vuosi. Palestiina, no se on laskenut sillä. Nyt toinen pääosasto hoitaa asiaa päässä, mutta vuosien mittaan taakka oli suuri. Sitten tämä kaksikertainen rahoitus, sekin tuli esille. Valitettavasti totuus on se, että tällä hetkellä meillä on enää kolme lahjoittajaa, mikä on dramaattista – tarkoittaa sitä, että jos on Yhdysvallat, komissio Ekon kautta ja Espanja, italialaiset ovat vetäytyneet äskettäin ja muut myös jonkin aikaa sitten, mutta valitettavasti kaksoisrahoituksella ei ole paljon alaa ja näin ollen kuitenkin tarkistamme asian. Mitä tulee tähän kuuteen miljoonaan, suurin kuulu on vesi- ja jätehuolto tai saniteettitilat, eli varmistetaan se, että nämä vesipisteet toimivat, ne tarvitsevat korjauksia ja sitten vesi pitää siirtää, sitten tarvitaan hygieniaputkistoja, että varmistetaan, että ihmiset voivat peseytyä ja että he eivät sairastu siksi, että ei olisi tarpeeksi vettä ja hygienisiä olosuhteita. Sitten mainitsin nämä korjauspajat. Se on pienempi osuus 6 miljoonasta, mutta sekin on tärkeää, sillä on monia reikkoja ja ajoneuvoja, jotka, joita kumppanit hoitavat, ja ne pitää korjata, jos on rekka autiomaalla, niin totta kai pitää mennä korjaamalla joka toinen kuukausi tai muuten se vain hajoaa, joten se kuuluu näihin normaaleihin kuluihin, mutta mielelläni annan teille yksityiskohtaisemman katsauksen siitä, että mihin nämä kuusi miljoonaa menevät, sen ansaitsette kyllä, kiitos. Ja, vielen Dank. Wir, wir sind auch... Kiitos. Olemme valmiita myös tämän yleiskatsauksen näihin eri pitkäaikaisiin konflikteihin äh, tarkastelemaan sen. Olisi, tämä olisi ehkä hyvä mahdollisuus myös miettiä, miten voimme jatkaa tilanteessa. Tämä on todellakin hyvin vaikea tämä tilanne ja jatkuvan vaikean tilanteen takia ekopääosaston budjetti on tietysti kovan paineen alaisena. Me näemme tämän tässä valiokunnassa. Olisi hienoa, jos yksi konflikti saataisiin ratkaistua. Kysymys kuuluu, onko äh, vastaus se, että ead lähettilät sekä Marokosta että Algeriasta ehkä istuisivat samaan pöytään – No, puheenjohtaja, tätä me olemme heille koko ajan sanoneet. Olen aivan samaa mieltä tästä myös ö, ulkosuhdehallinnon kanssa puhumme todellakin koko ajan. Meidän pitää saada osapuolet samaan pöytään ja meidän pitää tukea YK välittä, välittämistoimintaa, sovittelua siis, mutta kummallakaan, kum, kumpikaan maa kummallakaan maalla ei ole eduksi jatkaa tätä tilannetta. Me joka tapauksessa painostamme ratkaisun löytämiseksi. Vielä viimeinen kommentti näistä pitkittyneistä kriiseistä. Se tosiasia, että meidän pitää hoitaa näitä konflikteja, siihen menee suurin osa meidän budjetistamme, jonka pitäisi olla hätäapubudjettia. budjettia ja siksi äh, NEA ja kehitysapu pääosastot osallistuvat myös esimerkiksi Bekan laaksossa Libanonissa. Siellä käytetään usein humanitaarista rahoitusta, mutta myös pitempiaikaista kehitysapurahoitusta, jotta voidaan ylläpitää kouluja ja terveyskeskuksia. Nämä ovat pitkäaikaisempia sijoituksia. Tämä on siis tämä harmaa raja humanitaarisen, humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä vain näin voimme myös hoitaa näitä välittömiä katastrofeja, joita tulee. Tämä vain kommentiksi, jotta ymmärrätte, miten tämä meillä toimii. Tämän näemme joka kerta tämän saman ongelman kehityspolitiikan ja humanitaarisen avun rajapinnan haitissa maanjärjestyksen jälkeen näemme että loppujen lopuksi humanitaarista apua varten jää vähän varoja. Nyt kollega Balchitis haluaa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asia on itse asiassa periaatekysymys. Minun mielestäni meidän ei pitäisi puhua ainoastaan rahoitustuen määrästä, vaan myös tiettyjen periaatteiden asettamisesta – johtaja sanoi, että meidän on erotettava tämä asia poliittisista seikoista, mutta jos näin teemme, ei koskaan löydetä ratkaisua. Pakolaisongelma liittyy tiiviisti poliittisiin ongelmiin, ongelmiin ja itse asiassa ulkosuhdehallinto on osa komissiota ja sen ta- tarkoituksena on neuvotella kunnolla YK kanssa. Jos ymmärrän oikein, niin ei väestönlaskenta ole suurin ongelma – vaan meidän pitäisi puhua aivan näistä teknisistä kysymyksistä, kuinka voidaan määritellä kunkin leirin pakolaismäärä. Meillä on tässä kertomus, joka perustui tietyille tosiasioille, jotka määriteltiin siihen aikaan, kun kertomus laadittiin, joten on aivan luonnollista, että kumpikaan puoli ei halua ratkaista ongelmaa, koska me edelleen annamme rahoitusta heille. aivan kuten muuallakin maailmassa, jos puutteita on, niin ihmiset varmasti löytävät tapoja, joilla voidaan tehdä petoksia. Joten kyllä minun mielestäni meidän pitäisi ponnisteltava enemmän ja pyrittävä vakuuttamaan komissio ja ulkosuhdehallinto yhdessä muiden toimielimen elinten kanssa siitä, että varmistetaan se, että tietty hyväksyttävä määrä pakolaisia asetetaan näitä leiriä varten. Näin voisimme tietää, kuinka paljon rahaa tarvitaan, jos haluamme varmistaa 800 eh, tai 400 kalorin tai minkä tahansa määrän, kalorimäärän toimittaminen jokaiselle henkilölle leireille. Kiitoksia. Yeah, I mean, the number we have right now. No, tämänhetkiset luvut, jotka meillä on, jotka kaikki puol- osapuolet ovat kaikki YK-virastot olivat oikeita tota tai eivät, niin on 90 000. Se on tietämämme luku. Kaikki valittavat, ettei heillä ollut mahdollisuutta tarkistaa tuota tiettyyn aikaan, mutta kukaan ei ole kyseenalaistanut sitä, että ollaan kutakuinkin tuon luvun paikkeilla. Perustuen tuohon lukuun ja siihen, että rahoitus on vähentynyt, virastot ja toimijat kirjoittavat meille ja sanovat, että tämä väistämättä tulee johtamaan siihen, että tämä kalorimäärä ja paket- ruokapakettien määrä tulee laskemaan tästä kesästä alkaen ja sitten sitä kiristetään syksyä kohden ja sitten päädytään noin 400 kaloriin joulukuun loppuun mennessä. Tässä tilanne nyt. En pysty keksimään omasta päästäni lukuja. Meillä ei ole tapoja laskea sillä tavalla, mutta siinä kaikkien yhteinen kanta asiaan. Tähän asti meillä on ollut eri valvontamekanismeja, mutta sen avulla emme ole huomanneet petoksia. Jos meillä on pieninkin epäilys, niin voin varmistaa teille. Olen itse tehnyt töitä Olafin kanssa menneen vuosina, että ensimmäinen asia, joka tehdään, että varoitetaan eh, tai pyydetään, otetaan Olafin yhteyttä, pyydetään uusi tutkimus, mutta meillä ei ole todellista näyttöä, sillä me menemme paikalle ja nähdään asioita joka kuukausi hyvin yksityiskohtaisesti, joten siinä tilanne tällä hetkellä. Keletas eh, eh, patikslinimų. Ir eh, Ajala Sender. Olisi hienoa, jos saisimme tarkempia lukuja 175 000 tuli tässä myös mainituksi, mutta nyt ollaan päädytty 90 000, 000. Tässä on puhuttu siitä, että toreilla myydään, myydään aputuotteita, ähm, mutta ei voida tietää, mikä tilanne on, sillä ei olla paikan päällä. Jos näitä humanitaarisen avun tuotteita todellakin myydään toreilla ja markkinoilla, niin eivät ne silloin päädy apua tarvitsevien, tarvitsevien luokse. Se on aivan selvää. Meidän pitäisi vielä tarkentaa tätä tuolle tulevaisuudessa. Jos luku on 90 000, niin sen pitäisi olla kaikille selvä. Ajala Sender. Kollega Ajala Sender, olkaa hyvä. Sí, no, no he dicho yo lo de los 175, lo ha dicho... Niin, tämä 175 000 oli luku, joka meillä oli käytössä ennen tätä kertomusta ja ennen kuin Olafin satelliittilaskantaa. Minusta on tärkeää, jos kaikki nyt ovat yhtä mieltä siitä, että tämä on 90 000 ja siinäkin ähm, äh, ollaan nyt sitten kalorimääriä laskemassa, kun pakettien määrä pienenee, joten kyllä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tätä lukua aina laskettaisiin. Mutta kysymykseni meni toiseen suuntaan. Se koski tätä pidennettyjä kriisejä koskevaa huomiota. Haluaisin kysyä teiltä, kun ajatellaan määrällistä suhdetta, millainen määrän suhde on humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä? Meillähän on aika paljon puhuvia lukuja tästä. Humanitaarinen apu on paljon pienempää kuin kehitysapu. Kuten sanotte, Usein on vaikea tehdä päätöksiä, jos komissio päättäisi, että siirryttäisiin pakolaisleirien humanitaarista avusta kehitysapuun, joka näiden vuosien jälkeen olisi ehkä loogista. Ja niin kuin Palestiinan varten harkitsimme, Keniasta en tiennytkään, mutta työskentelen tästä eteenpäin sitten Keniankin parissa – Varmasti, varmasti jotkut eivät olisi yhtä mieltä, koska kehitysapu on aika paljon merkittävämpää niin sellaisilla mailla, joilla ei ole näin valtavia elintarvikeongelmia, vaikka niillä onkin ongelmia. Mä haluaisin todella tällaisen suhteen tietää, jos teillä tai millään muulla järjestöllä ei ole merkkejä petoksista ja kaikki hyväksyvät väestölaskennan, niin mistä me sitten oikein keskustelemme? Ja tiedän kyllä, millä, mitä täällä tapahtuu. Marokkolaiset kaivoivat kaapista tuon Olafin kahdeksan vuotta tai enemmänkin vanhemmankin kertomuksen kaapin pölystä ja toivoisin, että voisimme tästä pikkuhiljaa siirtyä tärkeämpiin asioihin, koska niin kauan kun teemme työtä tämän asian kanssa, niin varmaankin paljon epävakaammille alueille. Samalla suunnataan miljardeja ja siellä on joidenkin tahojen intressit on vahvempia. Eli mikäli ei ole mitään merkkiä petoksista, ei jos väestöluskennan kaikki hyväksyvät, ja näin ollen tässä puhutaan nyt vain huhuista ja epäilyistä, mutta joka päivässä kontrollissa on todettu, että tämä ei pidä paikkaansa, niin mistä me sitten oikein puhumme, ellei sitten Rova Gresleillä ole muita intressejä, joista ette halua meille kertoa suoraan tässä ja varmaankin te punastuisitte, jos ne kertoisitte. Todella haluaisin, että tässä valiokunnassa keskitytään siihen, missä täällä oikeasti ongelmia on. Meillä on kuukausi mitään merkkiä petoksista ja, ja kaikki hyväksyvät väestönlaskennan. Mitä ihmettä me sitten täällä haemme? Mistä tässä oikein on kysymys, rouva Gresle? Tämä minä haluaisin tietää. Mistä on kysymys? Porque esta comisión de control presupuestario talousarvion valvontavaliokunnassa pitäisi keskittää työ siihen, missä on ongelmia ja epäilyjä, eikä missä, missä, missä teidän omien lausumien kautta herätetään huhuja eri tiedotusvälineissä mukaan lukien marokkolaiset tiedotusvälineet. Haluaisin todella tietää, mitä tässä oikein kaivetaan. Mitä te oikein kaivatte, Rova Gressle? Koska sanotte meille, että jo, niin en, vielä en ole pyytänyt, mitä nämä tarkastukset maksavat Voisin kyllä kysyä, että mitä maksaa se, että valvotaan näitä 10 miljoonaa euroa jäsenkäyttöä, jotka on suunnattu ihmisille, jotka tuolla kuolevat nälkään. Mutta te lähdette Marokkoon ja teillä puhutaan siinä päätäyteen asioita ja sitten teillä on päätäynnä epäilyjä ja huhuja ja kyllä he saavat siellä sitten vettä ja mannaakin taivaasta. 10 miljoonaa on hyvin vähän 90 000 ihmisen eh, elä, hengissä pitämiseen. Jos te olette päättäneet, että halua tehdä niin, niin sanokaa se sitten avoimesti, että emme halua antaa heille elintarvikeapua emmekä vettä. Haluaisin kuulla tämän, ellei, ellei sitten nyt ole aivan jostakin muusta asiasta kysymys. No tulkinta on hyvin erilaista Euroopassa. Tämä nähtiin myös viime sunnuntaina Minulle ja veronmaksajille 10 miljoonaa, eli 10 vuoden aikana 400 miljoonaa euroa. Meille tämä kyllä on sellainen summa, että europarlamentit kyllä voivat huolehtia asiasta. E, en tätä kyllä hyväksy. Tässähän on kyse myös vastuuvapausmenettelyiden seurannasta, ja minä olen keskustellut pääjohtaja Sörensenin kanssa ja silloin ö, sain häneltä tietää, että Tindufiin on jäl- lähetetty valtuuskunta ja siksi sanoin, että olisi mielenkiintoista valiokunnassa kuulla tästä matkasta. Ja tämä on siis tämä syy, miksi tämä tapaaminen tänään on järjestetty. No, muuten olisin tämän tapaamisen järjestänyt omassa toimistossani, mutta ajattelin, että tämä olisi kiinnostavaa kaikille. Tämä kohta oli yksi, johon tuli paljon äh, tarkistuksia vastuuvapausmietinnässä, joten ajattelin, että tämä, äh, tämä olisi hyvä asia seurata. Äh, ehkä tämä johtuu myös kesätauosta sen läheisyydessä, mutta minun mielestäni tämä on tärkeä asia. Ja Olafin raportti vuodelta 2003, voitteko sanoa miten, mitä näille henkilöille on tapahtunut, joita epäiltiin kavalluksesta, jotka siis nimenomaisesti mainittiin kertomuksessa, onko taattu, että nämä henkilöt eivät enää ole missään tekemisessä humanitaarisen avun ohjelmien varojen kanssa? Kollega Valli. Aivan lyhyesti. Olen pyrkinyt tutustumaan tähän tilanteeseen ja näin paikan kartanen tiloja, oletteko sitä nähneet? Siellä on aika kauhea tilanne, siirtolaisuus mm, politiikatilanteen jälkeen Marokko on vallannut alueita ja, ja sinne on rakennettu muuri ja pyritty pitämään ihmiset sisällä ja ratkaisemaan tämä selka. Sitten on tämä Tindufina kysymys. Minä olen nähnyt vain kuvia, en ole siellä koskaan käynyt jos puhutaan tuon paikan kehityksestä, niin se ei nyt tullut kovin konkreettiselta. Se on aalikko, siellä ei ole mitään, mitä siellä oikein halutaan kehittää. No sitten täällä on 90 000 vaikeuksissa oleva henkilö. Tietenkin varonmaksajien rahoja on valvottava. Veronmaksajat eivät ehkä tällaista valtuuttaisi, mutta eivät myöskään näitä sotilaallisia kuluja yksi ainoa hävittäjä maksaa 50 kertaa enemmän kuin nämä rahat täällä, jolla autetaan ihmisiä. Kyllä meidän on näitä ihmisiä jotenkin autettava ja se on tehtävä myös poliittisella tasolla. Me voimme täältä valvoa, kuinka varoja on käytetty. Ymmärrän kyllä, että tilanne ei ole hyvin täsmälleen. Jotkut ryhtyvät sitten näitä Äh, elintarviketta myymään, mutta heillä on epätoivoiset tilanteet, mitä he voivat siellä oikein tehdä. Meidän on painostettava niin, että löydetään poliittinen ratkaisu. Tämä on tärkein. Poliittikkoina näin on meidän toimittava. Muussa tapauksessa ja näkökohdasta ja huomioiden tämä tarve auttaa näitä ihmisiä. Se on kyllä tärkeää, kun nämä ihmiset ovat erityisesti tilanteessa, he tarvitsevat apua ja tarvitaan apua myös poliittiseen ratkaisuun. Marokko on painostanut siihen suuntaan, että tämä, nämä ihmiset siirtyisivät. Se on tullut kriisitilanne, että meidän olisi toimittava nyt poliittisesti Marokkoon päin niin, että se sitten konkreettisia ratkaisuja. Emme voi sallia sitä, että ihmisiä tällä tavalla hylätään oman onnensa nojaan. Emmekä voi tyytä siihen, että annamme vain varoja mekin olemme viime vuosisatoina olleet eh, siirtolaisisäntinä siellä. Ei tässä ole puhe, puhe mistään miljardeista, vaan pienestä rahoitustuesta, jolla voidaan taata näiden henkilöiden selviäminen. Toki voimme hukata aikaa siihen, kuinka näitä varoja, varoja käytetään ja ettei mitään rahoja menetetä minnekään. Kerroitte näistä sinetöidystä autoista ja muusta. Sanoitte, että valvonta kuitenkin kasva, maksaa paljon, sanoi Ajala Sender, mutta sitten haluatte kuitenkin lähettää lisää tarkastajia. Tämä on ehkä vähän ristiriitaista. Me tarvitsemme kaikki tiedot niin, että voimme määritellä, mikä tilanne on. Sitten meidän on harjoitettava poliittista painostusta. Ehkä voisimme vielä lähettää kirjeet, ehkä se auttaisi. Ja voitaisiin saada tämä lukkotilanne ratkaistua. Ei tämä muuten tästä rat- ratkea 90 000 ihmistä on aikamoinen määrä, heillä on aina tämä sama ongelma. En, en, en näe muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä poliittisiin toimiin ja vaatia ratkaisua ainakin. Veronmaksajat olisivat tyytyväisiä ja myös nämä kansat, jotka ovat tuolla tilanteessa ja, se on vielä wichtig auch zu den olisi tärkeää ehkä myös puhua vielä näistä valvonnan kustannuksista. Nyt pääjohtaja voi vastata, olkaa hyvä. Well, I, I think I... No, mielelläni paalaisin tarkkojen lukujen kanssa, mutta voin mainita esimerkinomaisesti, että se, että meillä on EK-toimisto Algerissa, jossa on yksi henkilö plus avustaja, sitten on auto, no se maksaisi ehkä 300 000 per vuosi sinne suuntaantavasti, mutta me emme ole ainoat, jotka valvomme. Pyydän myös, että VFP tekee valvontaa ja että joku pakolaisjärjestö suorittaa valvontaa, joten paljon valvontaa on. Ja olen sitä mieltä, että on paljon enemmän valvontaa tuossa tapauksessa kuin esim. liittyen kuljetuksiin Syyriassa siellä valvontaympäristö on paljon monimutkaisempi. Ei siellä valvotaan syrjän ulkopuolelta ennen kuin rekat menevät paikalle ja tarkistetaan, kun tulee takaisin ja niin sitten haastellaan ihmisiä. Mutta totta kai tämä on paljon heikompaa, sillä riskit ovat niin suuret ja suuremmat. Tämä teidän kysymyksenne puheenjohtaja nimistä. Me olemme pyytäneet monta kertaa kumppaneilta, että ovatko nämä ihmiset olleet mukana ruoanjakelussa ja vastaus on ei. Joten he tietävät, kenestä puhumme ja nämä ihmiset on potkittu pois. Kiitos. Ja vielen Dank, die Kollegin. Kollega Ajala Sender halusi vielä käyttää puheenvuoron. Si, Eh, yo quería plantear que... Niin, haluaisin todeta, että jos nyt päätämme valvoa koko tämän humanitaarisen apuasian. Nyt niin tähän tässä oli kysymys, johon ette vastannut, millainen ero on tämän humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. No sitten tietenkin voisimme organisoida tarkastusmahdollisuudet. Haluaisin, että kun tässä valiokunnassa tätä pohditaan, olisi selkeänä mielessä, mikä on tavoite, koska eihän tavoitteena voi olla se, että annetaan tyydytystä vain veronmaksajia jossakin tapauksissa. Aivan kuten herra Vali sanoi, äh, veronmaksajilla on huono oma tunto, ehkä teilläkin, Rova Grizzly, ehkä minullakin historiallisesti. Ei tässä mitään itsepetoksia tarvita, siksi autamme ja otamme vastaan näitä lapsia ja teemme YK kanssa yhteistyötä ja yritämme päästä päätöksiin, vaikka, vaikka päätöksenteko onkin nyt sitten Marokon ja Algerian käsissä. Mutta olisi hyvä, että ennen kuin tässä kenellekään suutetaan, niin tiedetään edes, että mikä on tavoite. Ja siinä on muistettava tämä til, tilinpito ja valvonta. Valvonta voi joskus aiheuttaa enemmän hallaa kuin itse humanitaarinen, humanitaarinen apu. Sitten ymmärrän kyllä, että tämä ajatus siitä, että niin kuin totesitte, että vastuunvapaudessa oli paljon tarkistuksia, no se varmaan johtuu siitäkin, että te äh, saitte tämän kuuluisan Olafin kertomuksen tai joku toisen teidän nenänne eteen, en enkä tiedä enää mihin usko. Äh, kyllä kun poliitikkona toimitaan, emmehän ole täällä tilintarkastajana vaan poliitikkoina, niin vähintäänkin pitäisi tarkistaa, mitä tämä kertomus oikein tuli ja miten se juuri herätettiin henkiin muutama kuukausi ennen kuin tästä Länsi-Sahara-asiasta piti äänestää ehkä. Mm, ehkä olette nähneet sen aikaisemminkin. Tästähän syystä olemme täällä. Emme ole täällä tilintarkastajana, vaan annamme poli- antamassa poliittisia perusteluja päätöksillemme. Ei niitä tarkistuksia sattumoisin tullut niin paljon, vaan te, te, te, te tahallaan otitte tämän Olafin kertomuksen, nyt on kaivoitte sen tuolta kaapin pölystä joidenkin intressien takia herätitte sen henkiin vastuuvapautta varten, että voi välttää, että tarkistukset nyt, nyt tuolta taivaalta muuten vaan tipahtivat. Kyllä minä voin vakuuttaa, että näin kävin. Kyllä minäkin käytän aikaa ja tutkin, mistä asiat tulevat ja johtuvat. Kyllähän, kyllä minä tiedän tämän kuuluisen toimiston ja muun. Kyllä, meidän pitää olla johdonmukaisia. Ei tässä ole kyseessä vastuuvapaus, koska väestövapauden osalta te, jos te olitte mietin, mietinnön esittelijä, että te herätitte henkiin tuon kahdeksan vuotta vanhan kertomuksen, että ehkä, ehkä tulevaisuudessa voisimme ainakin perustella näitä paremmin. Ei tämä liittynyt vastuuvapauteen, vaan sitä edeltävän asiaan. Kuten hyvin tiedetään, tässä talossa vastuuvapautta käytetään yhteen suun jo toiseenkin tarkoitukseen. Kyllä meidän pitäisi etukäteen nämä asiat tietää. Tässä on kuitenkin kyse ihmisistä, jotka ovat juuri ja juuri tuolla hengissä. Te päätätte nyt sitten poistaa humanitaarisen avun, voi sitten itse sitten perustella tämä. Minä en ainakaan pysty sitä sanomaan. En kenialaisten, syyrialaisten enkä ukrainalaistenkaan osalta voi tällä, tätä sanoa. Voin vaan kertoa, millä tavalla näitä autamme ja Euroopalla on ollut kyllä sormensa pelissä aikaisemmin. Meidän on syytä perustella, miksi tietyt asiat teemme. Haluaisin muistuttaa, että se mitä te sanoitte ei pidä paikkaansa on Olafin kertomus. Annettiin meille vasta tänä vuonna. Se ei ollut julkinen ennen sitä. Kukaan ei tuntenut tätä kertomusta ja sitten kertomus oli pöydällä. Ja ehkä te voitte olla hu- kiinnittämättä huomiota humanitaarisen avun ohjelmien petoksiin, mutta mielestäni, minun mielestäni se ei ole hyvä idea, idea ja siksi tähän puututtiin vastuuvapausmenettelyssä ja sitten äänestettiin tarkistuksesta, sitten asia meni täysistuntoon ja täysistuntossa tämä sai enemmistön taakseen. Me siis koko parlamenttina äänestimme asiasta, ei pelkästään valiokunta. Ja nyt sitten asia on seurattava tämän jälkeen, ja tämä oli tämänpäiväisen keskustelun tavoite. Siksi olen kiitollinen siitä, että pystymme keskustelemaan asiasta ja saimme lisätietoja. Pääjohtaja on ystävällinen ja antaa meille vielä lisätietojakin vastaamalla kysymyksiimme vielä tarkemmin. Odotamme innolla näitä vastauksia ja haluaisin kiittää sydämellisesti pääjohtajaa. Näin, että teidät aiotaan ylentää, joten jos emme näe teitä enää täällä virassa, tässä virassa täällä, niin haluaisin kiittää teitä nyt. Olette olleet aina luotettava kumppani meille myös eri aikaisemmissa toimissamme. Olemme aina pystyneet tekemään hyvää yhteistyötä kaikissa rooleissamme. Haluaisin kiittää siis teitä. Toivotan teille kaikkea hyvää ja todellakin kaikkea hyvää jatkossanne. Kiitos vielä kaikesta, jota olette, mitä olette tehneet meidän kanssamme ja meidän eteemme. Täällä se ei välttämättä aina ollut helppoa. Kiitos siis siitä. Well, thank you very much, uh, madam. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Vielä sanonen, minä uskon vakaasti kansan äänen ja te edustatte Euroopan kansalaisia, olette olennainen osa eurooppalaista rakennetta. Tätä pysykää sellaisena ja kehittykää entisestään. Olen mukana. Kiitos. Damit sind, damit sind wir am Schluss der öffentlichen... Nein, pääsemme tämän kokouksen julkisen osan päätöksen. Meillä on nyt vielä puoli tuntia koordinaattorin kokousta edessämme. Kaikki ne, jotka eivät kuulu koordinaattorin kokoukseen, äh, voisitteko nyt poistua salista? Kiitos. Mahdollisimman hiljaisesti, sillä meillä on enää vain 30 minuuttia aikaa. Kiitos. Kiitos kaikille osallistumisesta ja hyvää kesätaukoa kaikille. Hyvää lomaa. Niin, anteeksi, meillähän on vielä iltapäivällä kuitenkin vielä kokous jatkuu. Anteeksi.